Meillä on mietinnön lyhyt esittely. Eli rouva Zenanokkan ja rouva Blinkivitsjuten mietintö työ- ja yksityiselämän tasapainon suotuisen työmarkkinaolosuhteiden luominen. Annan puheenvuoron molemmille esittelijöille kullakin neljä minuuttia. Ensimmäinen rouva Zenanokka. Thank you, Chia. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, hyvä komission jäsen. Mietintö pyrkii muuttamaan yhteiskuntaa. Naisten ja miesten on ansaittava sama palkka ja saatava sama mahdollisuus hoivaamiseen. EUn ja kansallisella tasolla on tarvetta lainsäädäntötoimiin ja muihin toimiin, jotta voidaan mahdollistaa se, että naiset ja miehet voivat paremmin yhdistää työelämän perheelämään aikaan, jota vietetään yhdessä perheen ja ystävien kanssa lepäämiseen ja itsensä kehittämiseen. Työmarkkinoiden on voitava tarjota joustavia työjärjestelyitä. Nämä ovat jokapäiväisiä huolenaiheita monille eu kansalaisille. EU on nopeasti hyväksyttävä politiikka, joka vastaa tämän päivän realiteetteihin, ottaen huomioon se, miten paljon erilaisia tapauksia yhteiskunnissamme on tällä hetkellä. Nyt on tehty ehdotuksia, perhe- ja hoivan vapaisiin. Äitiyslomadirektiivin uudistaminen, isyyslomadirektiivi ja hoivatyötä tekevien. Jäsenvaltioita kehotetaan huolehtimaan siitä, että hyvänlaatuisia hoivapalveluita on riittävän edullisesti tarjolla lapsille, vammaisille perheenjäsenille, ikääntyneille. Erityinen osa mietintöä liittyy työpaikan laatuun. Kriisi on vaikuttanut myös niin, että nyt on työssä käyviä köyhiä Euroopassa yhä enemmän. Ihmiset joutuvat tekemään pidempää päivää tai yhdistelemään useita työpaikkoja, jotta voisivat elää palkallaan. Siksi on tärkeää saada kunnollinen palkka kaikille työntekijöille – ja saada aikaan joustavia työjärjestelyitä, jotka eivät aiheuta lisää taakkaa perheelämän tai yksityiselämän suuntaan. Ja tämän pitäisi koskea sekä naisia että miehiä. Työmarkkinoiden pitäisi suhtautua suopeasti yksityiselämään, perheelämään, jonka on toimittava työ elämässä ja työelämän ulkopuolella. Ihmisillä on oltava riittävästi aikaa itsensä kehittämiseen ja vapaa-aikaan työelämän ulkopuolella. Yhteisesittelijät ovat hyvin tyytyväisiä siihen äänestystulokseen, joka työllisyysvaliokunnassa ja naisten oikeuksien valiokunnassa saatiin. Vaittelemme, että joudumme kantamaan niin huolta siitä, että on pyydetty niin monia kohta kohdalta äänestyksiä. Me olemme saaneet 11 kansalaisjärjestön verkoston kannanoton yhteisen tekstin. Yhteistyötä on tehty vuodesta 2012, jotta voitaisiin lisätä tietoisuutta niistä päivittäisistä haasteista, joita sekä naiset että miehet kohtaavat yhdistellessään perhe, yksityis- ja työelämää. Meitä kehoitetaan hyväksymään tätä mietintö, ei tehtäisi tyhjäksi johdonmukaisesti kattavaa lähestymistapaa. Todella toivon, että kollegat voivat äänestää tämän tekstimme puolesta. Sitten Rob Linkivitsjuutte samaan äh, Kiitos puhemies. Aivan ensiksi haluaisin kiittää rinnakkaisesittelijäni, edustaja Stanokaa ja kaikkia muitakin tästä yhteisestä työstä. Kyseessä on Euroopan parlamentin vastaus komission suunnitelmalle, jonka Tarkoituksena on paremmin tasapainottaa yksityis- ja työelämää erityisesti lapsiperheille ja se on myös tärkeä tapa osallistua komission kuulemisiin ja yhteistyöhön työmarkkinaosapuolten kanssa. Tämä on tärkeä asia. Haluamme, että komissio esittää siihen liittyviä lainsäädäntöehdotuksia. Tämä on jäsenvaltioille tärkeä kirjainen asia. Sehän koskee meitä kaikkia. Tämän vuoden kesäkuussa neuvosto hyväksyi sukupuolten tasa-arvoa koskevat päätelmät ja pyydettiin lainsäädäntötoimia, joilla voitaisiin antaa yhtenäiset mahdollisuudet meille ja naisille saattaa yhteen perhe- ja työelämän. Tämä on meille kaikille yhteinen tavoite ja siksi pyydämme, että komissio tekisi uuden kunnianhimoisen ehdotuksen liittyen äitiysvapaaseen ja myös hoitajien vapaaseen liittyvä ehdotus pitäisi tehdä, jotta voidaan varmistaa, että hoitajat saavat kunnon sosiaalista suojaa ja tulot myös tästä. Haluamme myös ehdotuksen isyysvapaaksi niin, että olisi vähintään kaksi viikkoa isyysvapaata isiä varten. Ja sitten haluaisimme, että komissio tarkastaisi vanhempain loma niin, että vähimmäisloma olisi kuusi kuukautta nykyisen neljän sijaan naisten on oltava työmarkkinoilla mukana. Se on todella tärkeää, jos halutaan torjua sosiaalista syrjäytymistä, jos naiset saadaan työelämään pidemmäksi aikaa. Heidän on myös pystyttävä yhdistämään työ- ja yksityiselämä. On tärkeää kannustaa parempaan koordinaation näiden vapaiden osalta jäsenvaltioissa. Se on todella tärkeää. Meidän on myös muistettava, että Eurooppa vanhenee hyvin nopeasti. Siksi perheellä pitäisi olla enemmän aikaa käyttää kotona olemiseen. Tämä lisäisi myös syntyvyyttä. Usein käy niin, että lapset että naiset päättävät olla hankkimatta lisää lapsia tai olla hankkimatta lapsia ollenkaan, jos he eivät pysty saattamaan yhteen työtä ja perhevelvoitteita. Ja on selvää, että monessa kehittyneessä maassa on nyt laskeva syntyvyystaso. Siksi pitää olla perheystävällisyyttä työpaikalla, pitää olla joustoa ja erityisiä vakuuksia perheisille ihmisille pitää myös jakaa miesten ja naisten välillä kunnolla eh, nämä mahdollisuudet, sillä erityisesti naisten osalta se on vaikea ja pitää mm, tähän asiaan kiinnittää huomiota. Me puhumme myös siitä, minkälaisia eh, olosuhteita tarvitaan lasten hoitoon. Pitää panna täytäntöön Barcelonan tavoitteet valtiossa, että voidaan tasapainottaa työ ja yksityiselämä. Ei ole yhtä ainoa ratkaisua kaikkeen. On löydettävä tasapainoitettu ratkaisu, jotta voidaan tietenkin huomioida ammatilliset ja henkilökohtaiset tarpeet. Kollegat, minä olen vakuuttunut siitä, että eri poliittisten ryhmien kollegat ymmärtävät tämän asian tärkeyden. Meidän on annettava viesti kansalaisille – siitä, että me kyllä ymmärrämme heidän ongelmiaan. Pyydän teitä tukemaan äänestyksessä tätä ehdotusta. Kiitos. Lyhyt esittely edellyttää välittömästi keskustelun puhujalista ja sitten Rova Soitrova ensimmäisenä minuuttiin. Merci, madame la Kiitos puheenjohtaja, puhemies. Hyvät kollegat, kiitos tästä mietinnöstä. Minä uskon, että on erittäin tärkeää, että Euroopan parlamentti keskustelee hyvin epäsuotuisasta väestökehityksestä Euroopassa. Meidän täytyy miettiä erilaisia välineitä ja toimenpiteitä, jotta voidaan vastata haasteeseen. Olen samaa mieltä myös siitä, mikä vaikutus tällä on perhepolitiikkaan ja tarpeeseen kohentaa oloja. Minä odottaisin, että Euroopan parlamentti vetoaisi jäsenvaltioihin, jotta ne harjoittaisivat perhemyteisempää politiikkaa niin, että hoivaajia voitaisiin tukea niin, että olisi vakaat perhesuhteet. Ei ole kyse pelkästään materiaalisista oloista, vaan myös luottamuksesta, jota Perheen se tarjotaan Sen sijaan Euroopan parlamentti vetoaa komission, että se tukisi erinäisiä suhteita, jotka korvaisivat perinteiset. Pour, euh, poursuivre... Rova Ward seuraavaksi. Um, I'd like to thank... Minä haluaisin kiittää kollegaa hyvin tehdystä työstä. Tämän mietinnön kirjoittamiseen on mennyt aika paljon aikaa. On hyvin tärkeää, että mietinnössä selkeästi otetaan kantaa säästötoimia vastaan. Emme sosiaalisia eroavaisuuksia. On ikävä, että epävarmat työsuhteet, nollatyntisopimukset ja leikkaukset julkisissa palveluissa iskevät usein pahiten naisiin. Komission ja kansallisten hallitusten on kuultava tämä kutsu ja lähdettävä toimiin. Tämä on tärkeä esimerkki siitä, miten EU voi tukea sukupuolten välistä tasa-arvoa oikeudenmukaisuutta. Meidän on puolustettava perusarvojamme. Labourin meppeinä meidän on kiinnitettävä huomio siihen, miten tärkeää työtä täällä parlamentissa tehdään. Meidän on huolehdittava siitä, että brittiäänestäjät voivat edelleen hyötyä sosiaalisuojasta – kaikissa tapauksissa, joka on siis EUn lainsäädännön mukaista. Herra Maria. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Οι πρωτοβουλίες που έχουν αναλυφθεί μέχρι στιγμής τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο για την εξισορροπή δεν έχουν φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Työ- ja perhe-elämän yhdistämisponnistelut eivät ole vielä johtaneet riittävän hyvin tuloksiin. Nyt nähdään vielä eroavaisuuksia sukupuolten välillä. Ja hyvin tärkeää on yhdistää työ- perhe-elämää hyvällä tapaa. Erilaisia syitä on siihen, että naiset usein ovat hankalammassa tilanteessa. 28 prosenttia naisten työttömyys Kreikassa. Naisia on työttömänä siis enemmän. Eri toimiin on lähdettävä – jotta voidaan vastata niihin haasteisiin, joiden edessä EUn jäsenvaltiot nyt ovat. Säästöpolitiikka eteläisessä Euroopassa tekee vieläkin vaikeammaksi sen, että voidaan yhdistää työ perhe-elämä kunnolla. Kiitos. Merci, madame le président. Moram reći da mi se dopala vaša reakcija kada ste vidjeli da sam Kiitos, puhemies. Niin, kun pyysin taas puheenvuoroa tässä osiossa, ette ehkä sitä pitäneet, mutta minä puhun usein tässä vaiheessa. Tällä kertaa haluaisin kertoa omasta kokemuksestani 25 vuotta politiikassa konservatiivisessa maassa, eli maassani Kroatiassa. Yritykset saada aikaiseksi sukupuolten tasa-arvo ja syrjimättömyys työmarkkinoilla mutta myös politiikassa. Kun minä loin johtamani puolueen listan, pyrin aina saamaan aikaiseksi sellaisen tasapainon, että sinne ehdokkaiden joukkoon tuli ainakin yksi nainen enemmän kuin mies, miehiä oli. Eli hyvä, että tästä asiasta puhutaan. Viesti on, että en, mitä näistä mietinnöistä saadaan todella hyviä. Täällä aika moni mies kyllä puhuu nyt. Herra Lopez, minuutti. Kiitos, puhemies. Vuosikymmeniä on harjoitettu uusliberaalipolitiikkaa, joka on johtanut pelkästään väärinkäytöksiin 25 miljoonaa köyhää on Euroopassa. Eriarvoisuus kasvaa kasvamistaan Euroopan unioneissa. Politiikka on tuhonnut työntekijöiden oikeuksia ja saavutuksia, vienyt pohjaa Tessiltä. Sääntelyä on purettu työajan osalta. Työsuhteet ovat hyvin epävarmoja ja tukia leikattu. Äitiysloma on kyseenalaistettu, kuten myös palkallinen lomaa. Ohjausjakso on vaikuttanut myös merkittävästi ihmisten elämään. Sitä heikennetään vielä tätä kauven kautta. Eli viime kädessä meidän pitäisi vain ottaa hajurakoon tähän politiikkaan. No todella, herra Urta, sinulla paikalla. Herra Hesa Sebastian seuraavaksi. Allez-y, monsieur. Siitä vaan, herra. Eh, gracias, señora, señora. Kiitos, rouva puhemies. Ei ole kovinkaan paljon sanottavaa täällä. Kaikki on tullut aika selväksi, jotta voidaan saattaa yhteen työelämä ja perheelämä. On tehtävä, niin kuin kollega täällä sanoi, selkeitä toimia. Ja Euroopan komissio on tähän asti lähinnä jättänyt täysin sivuun sellaiset asiat, mistä täällä oli päätetty. Esimerkiksi koskien eurooppalaista vanhempanlomaa ja äitiyslomaa. Jos tähän ei nyt saada muutosta Euroopan komission linjauksiin siis, niin me emme mitenkään voida saada aikaiseksi mahdollisuutta yhteen saattaa elämän kahta osaa. Tämä on kuitenkin todella tärkeää, jotta tasa-arvo voi toteutua. Se löytyy myös kaikista perustamissopimuksista. Nyt tarvitaan muutosta tähän poliittiseen suuntaan. Muuten sitä ei saavuteta. Kiitoksia, herra Poltsa. <clears throat> Kiitos oikein paljon, että sain puheenvuoron, arvoisa puhemies. Näin myönteisiä seikkoja tässä mietinnössä, esimerkiksi kysymyksiä, jotka liittyvät oikeuteen levätä ja löytää tasapaino työ- ja perheelämän välillä työmarkkinoilla. Kuitenkin mietintöön liittyy huonompiakin asioita. Työmarkkinalainsäädäntöä monet tiukat asetukset jo rajaavat – Minusta tuntuu, että EUn ei pitäisi puuttua niin paljon näihin suhteisiin, jotka ovat työmarkkinaosapuolten välisiä. Työehtosopimuksista voidaan näin neuvotella. Parlamentista ei pitäisi tulla työmarkkinajärjestö. Tämä on subsidiariteettiasia. Jäsenvaltioiden pitäisi toimia tässä kysymyksessä. Kiitos. Merci. Kiitos. Kun puhutaan Euroopan parlamentista, jonka pitäisi olla mikään ammattiliitto, niin sanoisin, että vaikka jatkuvasti ammattiliitot ovat tätä tivanneet, siis kansalliset, mutta myös EAY, niin 2015 komissio päätti, että hylätään äitiyslomadirektiivi tarkistus, kun se ei ollut mukaan nykyaikana, että voidaan huomioida uuden maailman vaatimuksen ja ajatellaan työ- ja yhteisöelämän yhteensovittamista. No niin, nyt Haluaisin erityisesti kiittää kahta esittelijää. Mietintö on tasapainoinen, moderni ja täydellinen. Todellakin se ehdottaa lainsäädäntö, lähestymistapa vanhempainlomaan. Tämä koskee äitiyslomaa, isyyslomaa, vanhempainlomaa. Jos ei tämä nyt ole sitten nykyaikaista, niin mikä enää sitten voisi olla nykyaikaisempaa? Ja tämä koskee myös niitä lapsia, joilla ei ole päiväkotimahdollisuuksia, jotka ovat huonossa asemassa, että päästään eroon tästä noidankehästä. Ja siinä esitetään myös, että se olisi perusoikeus kirjattuna sosiaalisiin oikeuksiin mielestäni. Äärimmäisen nykyaikainen mietintö siis. Kiitos esittelijä Europa Kiitos, puhemies. Euroopalla on edessään demografiset muutokset. Meillä on pidempi elinjään odote, mutta alhaisempi syntyvyys ja naiset synnyttävät myöhemmin. Perherakenteet muuttuvat, meillä on uudenlaisia suhteita ja myös maahanmuuttoa. Rahoitus- ja talouskriisi on myös johtanut siihen, että on leikattu varoja, jotka on suunnattu sellaiseen politiikkaan, jolla pyritään työ- ja yksityiselämän yhdistämiseen. Ja siksi tarvitaan nyt lisää toimia, jotta voidaan helpottaa demografista lisääntymistä ja jotta voidaan tukea iso äitiä ja tarvitaan sosiaalisen turvan järjestelmiä. Haluaisin kiittää esittelijöitä siitä, että mietinnössä on otettu esille kaikki tärkeät seikat tähän asiaan liittyen. Kiitos. Kiitos. Herra Nikolescu, lopuksi. President. Astăzi, echilibrul între viața privată și cea profesională este din ce în ce mai greu de găsit. Kiitos puhemies. Työ- ja perhe-elämän yhdistäminen on yhä hankalampaa. Nuoret ihmiset joutuvat ottamaan monta työpaikkaa, että pyrstivät elättämään perheensä – työntekijät joutuvat tekemään, pakotetaan tekemään ylitöitä ja työolot ovat yhä stressaavampia. Olen ollut henkilöstöosastoille töissä ja ihmiset ovat olleet pahoillaan siitä, että aika on puuttunut yksityiselämän puolelta. Meidän on puhuttava monista tekijöistä, joita työnantajat usein käyvät, että voidaan painostaa työntekijöitä. Me tarvitsemme enemmän joustoa EU-lainsäädäntöön, jotta saadaan tasapainoinen perhe- tai yksityiselämä. On taisteltava niitä toimia vastaan, joihin työnantajat lähtevät. Komissiolta on saatava kunnianhimoinen ehdotus. Totta kai tasapainoinen perheelämä on eduksi myös työelämässä. Kiitos. No niin, tähän päättyy keskustelun puhelusta ja sitten herra komission jäsen. Kiitos puhemies, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Ensinnäkin haluaisin kiittää hyvän kollegani komission Marian Taissenin ja rouva Jurovaan puolesta kahta esittelijää, rouva Znanokka ja rouva Klinkivitsiuteeta. Komissio on monelta osin siis samaa mieltä teidän analyysinne ja päätöstenne kanssa. Yleisemmin ajatellen olo tai hoivaaminen ei enää ole pelkästään naisen rooli. Hoivaaminen on inhimillistä ja jokaisesta voi tulla hoivaaja. Itse asiassa moni mies haluaisi käyttää enemmän aikaa perheittensä kanssa, mutta ei ole mahdollisuutta siihen tai heitä lannistetaan jotenkin siitä. Komissio kuitenkin uskoo, että jos nainen haluaa olla aktiivisempi työmarkkinoilla, hyödyntäen korkeaa koulutustasoa, hänellä pitäisi olla mahdollisuus siihen. Jopa silloin, kun hän saa lapsia tai vanhemmat sairastuvat tai ikääntyvät. Tämä koskee yhtä lailla työssä olevaa miestä, joka haluaa olla enemmän kotona nuorten lastensa kanssa tai hoitaa omaisiaan. Mietintö on hyvin ajankohtainen. Se tukee meidän käynnissä olevaa aloitettamme kohentaa työ- ja yksityiselämän tasapainoa vanhempien ja hoivajien parissa ja se on ollut hyvin paljon esillä myös työllisyys- ja naisten oikeuksien valiokunnassa, jotta voidaan vastata näihin tärkeisiin haasteisiin ja esittää erilaisia mielenkiintoisia vaihtoehtoja. Omien tarkoituksena on nyt esittää kokonaisvaltaisempi lähestymistapa työ- ja yksityiselämän yhdistämisen haasteelle. Meillä on oikeudelliset puitteet olemassa eu ja poliittisia välineitäkin, kuten ohjausta, vertailua, mutta tämä ei tietenkään riitä. Oikeudelliset välineet ja poliittiset välineet edellyttävät nykyaikaistamista ja päivittämistä. Ensinnäkin meidän täytyy tarjota naisille ja miehille hyödyntää heidän mahdollisuuksien työmarkkinoilla toiseksi. Meidän täytyy tukea työnantajia hyödyntämään tarvittavaa osaamista. Kolmanneksi torjua syrjintää neljänneksi ja vähentää sukupuolen perustuvaa altistumista köyhyyteen ja eriarvoisuuteen. Me tarvitsemme kokonaisvaltaisen paketin, jossa on sekä lainsäädäntöä että muuta tukiaksemme perheitä. Työtä tekeville vanhemmille – haaste alkaa siitä, kun lapsi syntyy ja se kestää aina teinivuosin asti. He tarvitsevat säällisiä mahdollisuuksia päivähoitoon, jonkinlaisia rakenteita, että on edes jonkinlaisia merkityksellisiä vaihtoehtoja. Eikä pidä unohtaa myöskään, mitä haasteita on, kun vanhuksista tai sairaista kannetaan huolta. Me haluamme nykyaikaisia ratkaisuja, jotka vastaavat todellisia tarpeita. Me olemme nyt käynnistäneet toisen kuulemisen työmarkkinoisapuolten kanssa ja kuulemme heidän näkemyksiä mahdollisuuksista säätää EU-tasolla lakeja. Meillä on ollut myös lain julkinen kuuleminen, joka päättyi tämän vuoden helmikuussa. asiantuntijoiden ja sidosryhmien näkemykset osoittavat, että me tarvitsemme laajan kirjon muita kuin lainsäädännölliset toimia. Poliittista ohjausta, seurantaa, EU-varojen parempaa käyttöä, tietojen vaihtoa, niin että työmarkkinaosapuolet toki käyttävät oikeuttaan käydä neuvotteluja – mutta komission tarkoituksena on tukea tätä prosessia. Jos työmarkkinaosapuolet päättävät olla neuvottelematta, komission tarkoituksena on, on miettiä kaikkia muita mahdollisuuksia, jotta saataisiin aikaan vaikuttavat poliittiset ja lainsäädännölliset puitteet. Te näette meidän sitoutumisemme työohjelmastamme ja olen Iloinen, että tekin tuette meitä näissä pyrinnöissä. Me tartumme haasteisiin yhdessä, yhdessä työtä tekevien naisen ja miesten kanssa. Kiitos. Keskustelu päättyy. Äänestys toimitetaan huomenna. Esityslistan mukaan viimeinen kohta, eli minuutin puheenvuoro työjärjestyksen 163 artiklan nojalla. Aloitamme tämän. Herra Rolänin puheenvuorolla.